Meine Damen und Herren, ich darf... Hyvät naiset ja herrat. Minulle on kunnia ilmoittaa teille, että Saharov-palkinto vuonna 2012 mielipiteenvapaudesta menee seuraaville henkilöille. Nasrin Sutudei ja Jarab Parai Iranista. Ja puheenjohtajakokous teki tästä yksimielisen päätöksen. sind durch einstimmigen Beschluss der Päätös oli siis puheenjohtajakokouksessa yksimielinen, eli palkinto menee Iraniin. Ja me osoitamme solidaarisuutta ja ihailuamme naiselle ja miehelle, jotka kumpikin ovat joutuneet kärsimään pelottelua, mutta ovat kuitenkin päättäneet toimia oman maansa kohtalon hyväksi henkilökohtaisen kohtalonsa henkilöistä kohtalostaan huolimatta. Ihmisoikeusaktivisteja ja oppositioedustajia on näiden henkilöiden kautta puolustettu ja näin toimien he ovat jättäneet perheetunsa ja ajatelleet, kun ajatellaan propagandaa hallitusta vastaan ja heidät on tuomittu 11 vuoden vankeustuomioon. Kun taistellaan vapauden ja ihmisoikeuksien ja taistellaan kuolemantuomioita vastaan ja sananvapauteen puolesta, ja kun se on hyökkäys hallitusta vastaan, niin silloin kyseessä on hallinto, joka ei piittaa näistä perusoikeuksista. Ja Tällä tavalla me annamme selkeän viestin Iranin hallinnolle. Meine Damen und Herren, Jafar Panay on yksi kuuluisimpia ja kansainvälisesti tunnettuja iranilaisia elokuvaohjaajia. Ja hänen elokuvissaan kuvataan hyvin rikasta ja kaunista maata ja sen asukkaita. Kuten kaikissa hyvissä tapauksissa, Tämä mies on ottanut esiin myöskin jokapäiväiset ongelmat ja ristiriidat Iranissa, mutta hallitukset pelkäävät juuri sitä, että katkera todellisuus tuodaan esille näissä maissa. Eli Panai on nyt vajennettu tässä maassa. Sotodeu ja Panai kumpikin edustavat samaa kuin Euroopan unioni edustaa, ja sanomme heille selkeästi, että te ette ole yksin. Ja toivottavasti tekin olette samaa mieltä siitä, että toivomme heidän pääsevän joulukuussa Strasbourgin vastaanottavan palkintonsa ja vetoamme myöskin Iranin viranomaisiin, jotta he tekisivät kaikkensa, jotta se olisi mahdollista. Ja nyt pyytäisin, että ne, jotka olivat mukana tässä prosessissa tänä vuonna. Haluaisin teitä kiittää. Vuodesta 1994 olen ollut täällä Euroopan parlamentissa ja siitä lähtien kaikki Saharo-palkinnon voittajat on jaettu hyvin erilaisille ihmisille. En ole vielä koskaan kokenut sitä, että puheenjohtajakokous olisi yksimielinen. Eli mitään muuta ehdotusta ei siellä tullut edes esille. Tämä kesti noin kolme minuuttia tänä aamuna tehdä tämä päätös ja muistan muita keskusteluita, joita meillä on ollut. Ja tämä osoittaa, että parlamentti todellakin haluaa antaa tämän palkinnon näille kahdelle henkilölle. Ja onnittelut vielä näille palkinnon voittajille ja kiitoksia kaikille. Herr Kollege Kellenen hat um das Wort gebeten. Bitte, Kellenen. Kellenen Kiitos puhemies. Pidän tervetulleena näitä voittajia. On hienoa, että yksimielisesti päätettiin antaa palkinto näille kahdelle rohkealle toisenantajalle. Kuitenkin minua huolettaa toinen asia täällä talossa, joka liittyy Iranin tilanteeseen. Samanaikaisesti, kun tämä palkinto annetaan, niin MEPI-delegaatio on huomessa, huomenna lähdössä keskustelemaan juuri tämän iranilaishallinnon kanssa, joka nyt tässä tuomitsee. Minun täytyy sanoa, ja olemme tästä jo keskustelleet, että tämä on todella häpeällinen päätös. Ja toivon mukaan ainakin tässä myöhäisessä vaiheessa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 Valtuuskunta, kuten tiedätte, ei ole yli puoluerajojen, vaan siellä on mukana erityisesti vasemmalta edustajia ja tietysti he varmasti ihmisoikeuksia puoltavat, mutta Iran käyttää tätä omiin propagandatarkoituksiinsa. Olen iloinen tästä palkinnosta, mutta haluan vain varoittaa siitä, että tällä tavalla kenties lähetämme väärän viestin. Pari viikkoa sen jälkeen olemme päättäneet tiukemmista sanktioista Irania vastaan. Toivon mukaan nämä edustajat nyt miettivät uudelleen ennen kuin lähtevät champagnelaseja kiristelemään Iranin hallinnon kanssa. Okei, okay, vielen dank, Herr Kellenen. Kiitoksia, Kellenen. Tämä nyt ei ole esityslistalla. puheenjohtaja, kokous on päättänyt tästä valtuuskuntamatkasta ja on päätetty, että valtuuskunta Tästä päätettiin muutama minuutti sitten. Eli tämä valtuuskunta lähtee matkaan. Hevipät onnittelut näille palkinnon voittajille. Ja jos Iranin viranomaiset estävät tämän, niin he eivät matkusta sinne tai keskeyttävät matkansa. Tästä myöskin päätettiin puheenjohtajakokouksessa. Kiitoksia. Lohbiller, onko teillä työjärjestyspuheenvuoro? Älkää puhuko tästä, koska tämä ei ole esityslistalla. Minä kerroin tästä kaiken tarpeellisen. Olkaa hyvä. Halusin vain kommentoida, että me ihmisoikeusvaliokunnassa meitä on tänään pyydetty iranilaisilta aktivisteilta matkustamaan tuohon maahan ja tukemaan niitä ihmisiä, jotka siellä taistelevat. Kiitoksia. Meine Damen und Herren, die Konferenz Puheenjohtajakokous on nyt tehnyt päätöksen, josta juuri kerroin. On tietysti hienoa, tästä voidaan saada jotain hyötyä, mutta se mitä Kälänen sanoi, niin meidän täytyy nyt muistaa, että asia on nyt hoidettu kuitenkin. Okay. Sehr geehrten Damen und Herren, wir kommen. Hyvät naiset ja herrat, Meillä on nyt äänestyksiä edussa. Meillä on kuusi päätösasema